Good morning everyone. If you would be... Hyvää huomenta kaikille. Voisitteko istuutua ja valmistella äänestyskorttinne? Meillä on hyvin mielenkiintoisia aiheita, joista äänestämme tänä aamuna. Toivottavasti kaikki ovat nyt hyvällä tuulella. Minusta olisi mahtavaa, jos voisitte päästä yhteisymmärrykseen kaikesta. No niin, ensimmäinen äänestys. Menen hitaasti, jotta kaikilla on äänestyskortit, koska tämä on sähköinen äänestys, on yksi äänestys, joten äänestämme suullisesta kysymyksestä, joka koskee glyfosaattia. Yksi sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Toivon niin. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Seuraava. Seuraava mietintö käsittelee Rossia. Meillä on useampia äänestyksiä. Ensimmäinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Toinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan Sanoisin hylätty, mutta tarkistetaan. Tarkistus neljä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hylätty. Viisi raukeaa, kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Yksitoista puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Nyt me äänestämme tästä mietintöluonnoksesta näin muutettuna. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten meidän on äänestettävä mandaatista koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Kiitoksia. Seuraava kohta. Nyt äänestämme taakanjako mietinnöstä. Aloitamme kompromissiasta puolesta vastaan tyhjää Kompromissi A puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 107 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 112 ja Agri 13 puolesta, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Itre 17 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Koneäänestyksenä. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. 113 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi E puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksi, neljä, kaksi puolesta. Yksi, neljä, kaksi puolesta. minun listallani, joka on sihteeristöltä, äänestämme tarkistuksesta 1, 4, 2 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. yksi ja 65 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Menkää muutama sivu eteenpäin. Monta sivua eteenpäin. Sivu 20. 194 tarkistus. Yksi, yhdeksän, neljä puolesta vastaan. Te ette löytänyt sitä. Odotan. 4. You found it? Löysittekö sen? Who is the shadow in uh, EPP? 194, you find it? Kuka on EPP-varjoesittelijä? 194, e- löysittekö sen? Edustaja Juuso, löysittekö? Voitte näyttää muille. Se, onko se EPP-listasta sivu 18? Ei, Minulle kerrottiin, että se ei raukea, joten meidän täytyy äänestää siitä. Se oli vaihtoehtoisessa kompromississa, jota ei hyväksytty. 194. Seuratkaa Rovaa Jusua puolesta. Kiitos. Vastaan. Hyväksytty. Sitten 195 puolesta. Vastaan. Hylätty. Sitten mennään taas muutama sivu eteenpäin. Compromise C. Kompromissi C Kompromissi C puolesta. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä. 28 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 246 ja 29 tarkistukset. Se on katettu. Selvä. Menemme tarkistuksiin TRAN 25, TRAN 26 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 247 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 248 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 249 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 ja 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 250 200, ei, 255 puolesta 255 vastaan ja hyväksy, hylätty. 32. Ei, siitäkö ei äänestetä. Kompromissi B puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ITRE 35 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Sitten Itre 1 puolesta vastaan tyhjää. En nähnyt EPPT, joten Itre 1 puolesta, kiitos, vastaan tyhjää, tarkistetaan Itre 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Itre 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Agri 1 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Agri 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Agri puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Hyvä, että tarkistettiin. 44 raukeaa. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten vielä vähän eteenpäin. 62 tarkistus. 62 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Itre 6 puolesta. Itre 6 vastaan tyhjä, hyväksytty. Agri 10 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa. Agri 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tran 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tran 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 7 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Agri 7. Äänestys päättyy hylätty. Agri kahdeksan puolesta. A. Se raukeaa. Sitten mennään muutama sivu eteenpäin. Tarkistus 10, ei. Monta sivua eteenpäin. 94 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 96 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Itre 12 puolesta, vastaan, tarkistetaan. Itre 12, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Hyväksytty, hyväksytty. Yhdeksänkymmentä yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tran 8 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tran 8. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja sitten meillä on loppuäänestys tästä näin muutetusta mietinnöstä. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Herra Gerbrandi, haluatteko puheenvuoron? Näin minulle sanotaan. Totta kai. Meillä on nyt vaikea päätös tehtävänä. Pyydämmekö äänestystä mandaatista olojen ollessa tällaiset. Olen päätänyt, että en pyydä mandaattia. Haluan mennä täysistuntoon ensin. Kiitos, herra Gerbrandi. So, the next vote is on... Uh, Seuraava äänestys koskee kahden asetuksen muuttamista, jotka koskevat lannoitetuotteita. Edustaja Gardini on esittelijänä. Äänestämme tästä. Kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207, 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209, 210 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, tarkistetaan tämä. Äänestys on alkanut. hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan. 6 tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 217 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 218 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 219 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 2.20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan. 9 puolesta vastaan hylätty. 222 221 222 puolesta vastaan tarkistetaan Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 225 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 226 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 227 puolesta. Vastaan. tyhjä. Alde ei nosta kättä, joten täytyy tarkistaa 227. Hylätty. 228 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hylätty. Tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 15. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 2.30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 2.31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 233 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 234 puolesta anteeksi, 235 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaan 2,6. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 2,7, 2,8, 2,9. Kuka puoltaa Vastaan. vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 240 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 241 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 9 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 244. Osa 2 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 250 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 253 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 254 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 254 tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 255 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 256 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 257 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 258 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kaksi yhdeksän yksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan. ECR ei nostanut käsiään. kaksi yksi Ai olittekin vasta. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 12. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 292 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 13 ja 293 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 294 puolesta. Ai se raukeaa. 295 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 299 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 307 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 317 318 puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 3.20. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 321, 322 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 334 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 335 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 333 puolesta vastaan tyhjä hyvä, ö, hylätty. 336 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 336. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 20 puolesta. vasta Tyhjää. Hylätty. 3, 4, 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 3, 4, 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 3, 50, 3, 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 21 puolesta. Ei, vaan 22. 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 361 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. 26 siis tarkistetaan. ovat äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 362 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 363 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 364 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 365 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 366 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 367 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 368, 369 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 370 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 371 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 372 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 ja 373. Nämä kaksi raukasivat, koska jo hyväksyimme tarkistuksen 374. 374 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sanoisin, mutta tarkistetaan 374. 374. neljä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kolmekymmentäkaksi ja kolme seitsemän viisi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. kuusi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten mennään paljon eteenpäin. Tarkistus 430. 430 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 429. kukaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 431 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 432. 433 puolesta vastaan hyväksytty ja hyväksytty. 4,4 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 4,5 4,6 Ai se kuului tähän samaan. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 443 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. You are changing all the time your opinion. You are never going block. It's closed. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 444 puolesta vastaan hylätty. 451 ja 452 puolesta vastaan tyhjää. 451 ja 452 tarkistetaan. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 455 puolesta 455 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 445 puolesta vastaan hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjä 42 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 43 ja 446 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 ja 447 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45, 448 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 449 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 450 puolesta vastaan, vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 450. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 463 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 465 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Is uh, closed. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 464 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 466 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 467 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisikymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 5.11 puolesta. Halutaan tarkistaa 50. Tarkistetaan. hylätty. 5.11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5.13, 5.14 puolesta hylätty. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5.15 puolesta vastaan Viisi viisitoista tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. 5.16. 5.17 siis tarkoitan puolesta. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 5.18 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 5.19 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 5.20 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 521522 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 523524 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 525526 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 527 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 528 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 529 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 50 ja 530 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 53 nyt tarkistetaan. 50 ja 530. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 5.31, ja 5.32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 533 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Epäselvää. Äänestää uudestaan. 533, 534 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 51, 535 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 52536 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 537 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53539 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 541 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 56 542 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 543 544 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 545 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 546 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 547 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 548, 549 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 550, 551 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 552 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 553 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 555 556 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 554 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 558 557 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57, 559, 560 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58, 561, 562 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59, 563, 564 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 565, 566 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60, 567 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61, 568 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62, 569 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63, 570 puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 571 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. It's, uh, it's adopted. It's closed and it's adopted. Hyväksytty. 573 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 572 puolesta. Ai se raukeaa. 574 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 575, 576. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 577 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 578 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 584 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 583 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 585 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 586, 587 puolesta vastaan tyhjää hylätty no, hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 593 puolesta vastaan, siis 593 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 596 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 597 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 598 599 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 600 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 603 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 602 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 604 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 605, 606 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 ja 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 612 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6.13 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 6.14 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 6.15 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 6.16 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 6.17 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 618 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 619-622 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 623 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja 624-627 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 628 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 635 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 637 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 636 puolesta vastaan Hyväksytty. 6,8 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 638. It's adopted, baby. Let's uh, close the vote. Adopted. Hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten yhtenä ryhmänä 639 ja 86, 87 näette tuon blogin. Äänestää siitä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 646 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 647 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 648 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 649650 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 649650 tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Odotellaan. Äänestys on päättynyt hyväksyt. 651 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 652 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 653 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 653 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 655 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ku, 6, 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 606 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten nippu 661, 664 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 665 puolesta vastaan tyh- tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 676 ja 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nippu 678 vi 681 6, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6, ja 3 puolesta vastaan tyhjää hyvä hylätty. 6, 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Missä ollaan? 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 685 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan ja hylätty. 686 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nippu 687 696 yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 692 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 693 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty. 694 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 695 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 696 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 697 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nippu 698 702, 702 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 Meillä on keskittymisongelmia, joista keskustelette. Sata puolesta. Sata puolesta. Kiitos vastaa ja hyväksytty. Sitten kolme ja neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 705 puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 706 puolesta vastaan hyväksytty. 707 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 708 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 Siis minulle oli 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 713 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 714 puolesta vastaan hylätty. 715 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 716 ja 18 puolesta vastaan tyhjää hyvä hylätty. 19.20.21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan ja hy- hylätty. Tarkistetaan sitä kolme. Hyväksytty. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 722 ja 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 724 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 725 puolesta vastaan. HCR ei näyttänyt merkkiä. 725 puolesta vastaan. Onko näin? 725 tarkistetaan. And it is closed. And it is rejected. Hylätty. 104 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 726 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 105 727 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 106 728 ja 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 107 puolesta. Eipä tästä äänestettäkään anteeksi 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty 730 puolesta vastaan tyhjää hylätty 731 puolesta vastaan tyhjää hylätty 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan sitä kymmenen. It's open, 110. And it is closed. And it is rejected. Hylätty 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 732 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten pari sivua eteenpäin. 765 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 766 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 768 ja 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 770 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 771 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 772 puolesta vastaan Vielä kerran. 772. Hyväksytte 773 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Number three. The vote is closed. Rejected. Hylätty. 774 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty, 121 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 775 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 776 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 777 ja 8 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 779 puolesta vastaan, ja hylätty 780 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 781 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Missä mennään? 128 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 780 94 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 7, 8, 5 ja 6 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 7, 8, 8 puolesta vastaan hylätty. 7, 8, 8 puolesta vastaan hylätty. 789 puolesta vastaan ja hyväksytty. 789 tarkistetaan. Oh, it's rejected. Oh. Thank you. It's uh, close and it's... Äänestys päättyy, se on hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 791 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 794 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 795 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 796 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 797 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 798 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 799, 800 ja 801 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 802 ja 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 8, 802 ja 6. Vote is open and the vote is closed. Adopted. Hyväksytty. 802 puolesta, 5 puolesta vastaan hylätty. 132 puolesta vastaan. Mitä ECR tekee, en huomannut. 132 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 807 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 ja 808 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 ja 809 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137, ja 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 811 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 812 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 813 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 814 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 815 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 816 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 817 puolesta vastaa, tyhjä, hylätty. 818 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 814 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 819 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 820 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 181 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 822 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 823-4 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 826-8 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 8, on 29 ja 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Uudestaan 8, 29 ja 30 puolesta. Se on hyväksytty 141 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 142 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 831 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 832 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 833-35 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 836-8 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 839 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 840 puolesta vastaan hylätty. 841 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 842 ja 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 844 puolesta vastaan hylätty. 845 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 846 puolesta vastaan ja hylätty. 847 ja 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 849 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitä 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Yksi kuusi yksi puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 169 puolesta vastaa tyhjää. 170 puolesta vastaa tyhjää hyvä lätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää. 177 uusintana puolesta vastaan tyhjää tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 181 ja 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan, vastaan, tyhjä hylätty. 185 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Ei, hylätty. 186 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 187 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 191 puolesta vastaan hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 197 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 203 puolesta vas vastaan tyhjä hylätty. 203, 204 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 205 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 206 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Olisi pitänyt kertoa minulle, että haluatte hylätä kaiken. Lopuäänestys elektronisesti. Äänestys alkaa. And the vote. Ja äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Good. Now we vote on um, HIV. Nyt äänestetä HIV, AIDS, tuberkuloosi ja hepatiitti C. Oletko valmiit? Tämä on lyhyempi. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 ja 9. 32, 3, 40 Puheenjohtaja korjaa. 38-39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja nyt 42-4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjä hylätty.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 54 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 59 puolesta vastaan hylätty. 60 puolesta vastaan Tarkistetaan 60. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan ja hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan hylätty, 70 puolesta vastaan hylätty, 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 80... 91 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tämä oli yhdessä 85 kanssa. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 ja 9 ja 8 87 ja 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6 puolesta vastaan ja hyväksytty. 8 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 15 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Suullinen tarkistus, tarkistuksen 17. Vastustatteko suullisen tarkistuksen äänestyttämistä 17 suullisesti muutettuna puolesta? puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22 ja 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys elektronisesti. Äänestys alkaa. Immediately will be corrected. I was wondering, is the secret... Minua mietityttekin. Tämä tullaan korjaamaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Ja tämä on hyväksytty. Hyvä. sinne se that was all. Yes. well, thank you very much for your cooperation. That concludes the... Kiitos yhteistyöstä. Siinä äänestykset. Okay, let's continue our business. I apologize for the delay. No niin, jatketaanpa töitämme. Pyydän anteeksi, että äh, olemme hiukan myöhässä. Viimeinen asia esityslistallamme on mietintöluonnoksen äh, käsittely. Tässä on kyse edustaja Görlingin mietinnössä voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen. Ja annankin heti sitten puheenvuoron esittelijälle. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Kaikki valiokunnassa ovat tietoisia tästä taustasta. En mene yksityiskohtiin, vaan muutama asia, jonka halusin sanoa. Noin 1,3 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä tulee kansainvälisestä ilmaliikenteestä. Ja seuraavan kolmen vuosikymmenen aikana maailmanlaajuiset pääsyt voisivat nousta 300-700 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, jos ei ryhdytä toimiin nousun hillitsemiseksi. Maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen kehittäminen osana toimenpide kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on hillitä ilmailusten päästöjen aiheuttamia ilmastonmuutosvaikutuksia, on ollut kansainvälisen siviiliilmailujärjestön tavoitteena jo joitakin vuosia. 37. istunnossa ICAO päätti vuonna 2010 maailmanlaajuisen ei-sitovan tavoitteen ja sitten kolme vuotta myöhemmin järjestö perusti työryhmän tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Viime vuoden 6. lokakuuta kolmessa istunnossa ICAO hyväksyi päätöslauselma 39.3, jossa viistettiin kansainvälinen eh, hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskeva järjestelmä Korsia. Tässä halutaan saada aikaan hiilineutraalisuus kansainväliselle siviiliilmailulle vuodesta 2021 lähtien tässä käytetään vertailutasoa, joka lasketaan vuoden 2019-2020 päästöistä. Tarkoituksena on täydentää uusia teknologia, operatiivisia parannuksia, infrastruktuuritoimenpiteitä ja päämääränä on puolittaa hiilidioksidipäästöt vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Ja kaikki EUn jäsenvaltiot liittyvät järjestelmään. ICOA on vielä kehitettävä modaliteetit, menettelyt ja täytäntöönpanovalineet, jotta Korsia voisi tulla voimaan vuonna 2021. Tähän kuuluu päästöjen todentaminen, hyvityskriteerit ja kelpoisuudet ja myöskin sääntelyjärjestelmä, jotta se voidaan panna täytäntöön. Tämä järjestelmä pannaan sitten täytäntöön kolmessa vaiheessa. Pilottovaiheessa 2021-2023 ja ensimmäisessä vaiheessa 2024-2026 65 maata osallistuu siihen vapaaehtoisesti. Toisessa vaiheessa 2027-2035 Osallistuminen on pakollista, poikkeuksena ainoastaan maat, joissa on hyvin vähän ilmailutoimintaa. Mikäli tämä järjestelmä saavuttaa tavoitteensa noin 80 prosenttia vuoden 2020 tason ylittävistä ilmailun päästöistä hyvitetään Korsian avulla vuosina 2021-2035. Ja tärkeää on myös se, että että sopimuksen määrätään sen tarkistamista joka kolmas vuosi, jotta varmistetaan yhdenmukaisuus ilmastonmuutosta koskevan YK puitesopimuksen ja Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Ilma, Euroopan unioni on ollut tietoinen näistä päästöistä ja kannustaakseen lentoyhtiöitä se hyväksyi 2008 lainsäädäntöä, jolla päästökauppajärjestelmä laajennettiin koskemaan Euroopan talousalueelta saapuvien, sieltä lähtevien ja alueen sisäisten lentojen päästöjä. Euroopan unionin tuomioistuin päätti, että tämä lähestymistapa on kansainvälisen oikeuden mukainen. Kuitenkin jotkut lentoyhtiöt vastustivat tätä ja äh, sanoivat, että tämä vaikut, aiheuttaa taloudellisia vääristymiä. Ja siksi EU suostui rajoittamaan väliaikaisesti päästökauppajärjestelmän koskemaan etan sisäisiä lentoja vuoteen 2016 saakka. Ellei EUn päästökauppajärjestelmää koskeva direktiiviä muuteta, tämän poikkeuksen voimassaolo lakkaisi ja palattaisiin alkuperäiseen vuoteen 2008 kattavuuteen, niin kutsuttuun snapbackiin. Komissio reagoi ICAOn korsiosopimukseen helmikuussa 2017 ja suostui pitämään nykyisen poikkeuksen voimassa vuoden 2016 jälkeen sitten aloitetaan päästökauppajärjestelmän uudelleen tarkastelu ja siitä kerrotaan komission kertomuksesta, mutta vielä ei tarkkaan tiedetä milloin. Kun ICAOlta on saatu tietoa Korsian täytäntöönpanosta ja tiedetään kuinka laajasti kolmannet maat osallistuvat siihen. Päätettiin myös, että että lainsäätäjät, Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsisivät sopimuksen pitä, pikaisesti. Olisi hyvä, jos se tapahtuisi jo ennen vuoden 2017 loppua. No, mitä minun mietintöluonnokseni sitten sanoo, joka on erilaista kuin mitä komissio sanoo? Minä olen samaa mieltä komission ehdotuksen kanssa, lähestymistavan kanssa. On ihan oikein, että meidän pitäisi antaa Korsialle mahdollisuus toteuttaa tavoitteensa, mutta kyllä meidän täytyy olla hyvin tiukkoina ehtojen suhteen ja tätä mietinnössäni käsitellään. Eli ensinnäkin meidän on oltava johdonmukaisia nykyisen lainsäädännön kanssa. Mielestäni tämän poikkeuksen pitäisi olla rajoitettu ja sen mm, olisi rauettava ennen kuin Korsia tulee voimaan ensimmäinen tammikuuta 2021. Lisäksi komission Kertomuksen julkaisupäiväksi olisi vahvistettava ensimmäinen tammikuuta 2019. Siinä täytyisi olla siis päivämäärä. Ja kolmanneksi komission on tehtävä ajoissa ehdotuksia. Me tarvitsemme siis päivämäärän tälle kertomukselle ja me tarvitsemme päivämäärän sitä seuraaville ehdotuksille. Ja sitten täytäntöönpanokertomuksesta itsestään se luo vaatimukset tulevalle EUn päästökauppaan lainsäädännölle. Ja meidän on määriteltävä mm, tärkeimmät tekniset kysymykset, niitä ei voi jättää määrittelemättä. Kertomuksessa olisi tutkittava Korsian yleistä kunnianhimoa suhteessa EUn päästökauppaan kauppajärjestelmään. Tähän palaan ihan pian. Tämä on tärkeä, erittäin tärkeä asia. Se on perusperiaate, että emme saa olla sellaisessa tilanteessa, että heikennämme nykyistä tilaa. Eli jos jatkamme Euroopan ilmailun päästökauppajärjestelmä koko tämän ajanjakson läpi, niin se, mitä hyödynnämme, sen täytyy säästää enemmän hiilidioksidia. Lisäksi olisi myös kunnioitettava kolmansien maiden osallistumisastetta. On myös katsottava, että yleisö voi antaa palautetta, täytyy olla avoimuutta, mittaus- ja raportointistandardit on määriteltävä ja täytyy olla selkeät säännöt biopolttoaineiden käytöstä. Tällä hetkellä näin ei ole. Tällä tavoin komissio ja muut lainsäätäjät voivat varmistaa, että päästökauppajäljet järjestelmän normit äh, ylläpidetään. Olen erityisen huolestunut avoimuudesta ja me tiedämme, että monet äh, jäsenet, jotka kanssani osallistuivat äh, tämän valiokunnan matkoihin ikaon viime vuonna, niin meillä oli hyvin paljon ongelmia sen suhteen, että saimme tietoa ikaolta, erityisesti kun on kyse keipistä, se on niiden tekninen komitea, jossa siellä on salassapitosopimuksia, niin että tarkkailijana EU ei teknisesti ottaen ole oikeutettu tietämään, mitä noissa kokouksissa tapahtuu, koska henkilöt, jotka kokouksiin osallistuvat, ovat allekirjoittaneet lupauksen, että he eivät näitä tietoja kerro kenelläkään, mutta siellä kuitenkaan korsia kehitellään, joten me olemme hyvin hankalassa tilanteessa. Meidän täytyy nostaa tämä esiin mietinnössä. Olen yrittänyt näin tehdä jollakin tarkistuksilla. Avoimuus on erittäin tärkeä. Haluan nostaa esiin tämän kysymyksen, että Korsian pitää pystyä saamaan aikaan ne hiilidioksidipäästövähennykset, joita odotamme. Muutama eh, avainkysymys. Ensinnäkin polttoaineen valvonta. Korsiolla on paljon joustavampi polttoaineen valvontamenetelmä kuin tällä hetkellä ilmailun päästökauppajärjestelmässä on. Heillä on tämä block hour-konsepti, joka on eräänlainen mallinnettu polttoaineen kulutusjärjestelmä, kun me taas päästökauppajärjestelmässä haluamme todellisesta polttoaineen käyttöistä tietoa, joka on ihan mahdollista. Sitten avoimuus, tämä tietenkin pitää vielä saattaa päätökseen, mutta sitä on kyllä parannettava, jos haluamme mennä eteenpäin. Tarvitaan enemmän avoimuutta ja sitä kautta enemmän luottamusta siihen, että tämä voi onnistua. Vaihtoehtoista polttoaineesta päästökauppajärjestelmä vaatii, että valvotaan sitä, millaisia vaihtoehtoisia polttoaineita käytetään ja tätä tehdään lentokenttätasolla. Korsia ei vaadi tätä tällä hetkellä. Ja jälleen kerran, kun vaihtoehtoinen polttoaine on niin tärkeä ja korostettu asia on toimenpide paketissa, niin on kyllä välttämätöntä, että me vaadimme enemmän avoimuutta ja toisenlaista raportointia siitä. Sitten rekisteri EU päästökauppajärjestelmässä on julkinen keskeinen, keskitetty rekisteri. Näin ei ole korsiaehdotuksessa, joten siinäkin on mielestäni ongelmia nähtävissä. Ja sitten Päästökauppajärjestelmä on hyvin yksinkertainen meille, se perustuu EU-lainsäädäntöön, Korsia perustuu kansainväliseen sopimukseen ja eh, siksi meidän on varmistettava, että eh, löydämme tavan saada nämä erot toimimaan. Eh, nostan, korostan tätä nyt erityisesti, mutta se on tässä ongelman ydin. Äh, näitä mittaus- ja rapon, MRVtä, äh, niistä keskustellaan ikaossa ja he aikovat äh, tehdä luonnoksen, joka 4. syyskuuta lähetetään neuvostolle, joka toivottavasti sitä voidaan hyväksyä, joten tämän vuoden syksynä meillä on paljon selvempi ajatus siitä, mitä ICAO aikoo ehdottaa. Me tietenkin toivomme, että voimme äänestää tästä täysistunnossa suurin piirtein samaan aikaan ähm, tästä mietinnöstä. Jotain hiukan aikatauluongelmia meillä on, mutta jäsenet ovat varmasti samaa mieltä siitä, että on erittäin tärkeää, että me äh, viemme tätä eteenpäin rinta rinnan ikaon prosessin kanssa. Päätän puheenvuoroni tähän ja odotan kovasti sitä, mitä jäsenillä on sanottavanaan. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank. Kiitos puheenjohtaja, kiitos äh, Julie Görlingille hänen mietintöluonnoksestaan. Ilmailuala on tärkeä, taloudellisesti tärkeä ja meille kaikille se on tärkeä ja usein miellyttäväkin asia, mutta valitettavasti lentokoneista syntyy hyvin paljon hiilidioksidipäästöjä ja annan vielä yhden luvun, joka valottaa tätä vähän toisesta näkökulmasta. Jos nämä 129 valtiot, jotka Pariisissa olivat mukana ilmastosopimuksessa, jos otamme ne valtiot, jotka eivät ole huipulla, ei siis Kiina ja Yhdysvallat, vaan muut valtiot, niin sitten 129 eh, valtiolla on samat hiilidioksidipäästöt eh, kuin eh, koko maailmanlaajuisella ilmailulla. Tässä ei ole pelkästään pieniä saarivaltioita mukana, vaan sellaisia valtioita kuin Unkari, Suomi, Irlanti, Singapore ja Ruotsi ja 124 muuta valtiota yhdessä äh, aiheuttavat yhtä paljon päästöjä kuin kansainvälinen ilmailu. Eli meidän, jos me sitten sanoisimme, että meidän pitäisi olla suurpiirteisiä eikä antaa niille niin paljon äh, vaatimuksia asettaa kuin muille, niin kaikkihan kauhistuisivat, mutta nämä valtiot yhdessä äh, aiheuttavat yhtä paljon päästöjä kuin kansainvälinen ilmailu, joten kyllä meillä tässä on suuri tehtävä edessämme. Euroopan parlamentti viime vuonna, kun tämä ICAon Korsia-ehdotus äh, esitettiin, äh, ilmaisi suuren pettymyksensä suurella enemmistöllä. Me emme ole tyytyväisiä, tämä on sanottava, ja siksi käydäänkin keskustelua siitä, etteikö pitäisi palata vanhaan EUn päästökauppajärjestelmään ja soveltaa sitä täysimääräisesti. Ja voin eh, sanoa, että tämä täysi soveltaminen eh, ei ollut perusteltua pelkästään ympäristön näkökulmasta, vaan myös kilpailupolitiikan näkökulmasta. Mutta ei se varmaan poliittisesti järkevää oli toimia näin, koska meillä on nyt kansainvälinen prosessi, se ainakin antaa suuntaa ja hyvin paljon edistystä ikäolla on tapahtunut. Ja meidän on huomioitava nämä edistysaskeleet. Siksipä tuen kovasti sitä Judy Girlingin ehdotusta, joka perustuu komission ehdotukseen, mutta äh, sanoo, että pysäytämme kellot vuoteen 2020 asti, mutta emme mitenkään rajattomasti eikä vain yhdellä uudistuslausukkeella, vaan vuoteen 2020 asti ja sitten katsotaan eteenpäin. Vähän tarkemmin haluaisin muotoilla sen, mitä me odotamme ja millaisin edellytyksin olisimme valmiita 2020 uudelleen pysäyttämään kellon. Eli mitä Korsian olisi saavutettava, jotta mannerten väliset lennot pysyvästi jäisivät äh, ulkopuolella. Äh, Julie Görling puhui MRVstä, mittaamisesta, raportoinnista todentamisesta. Mm. Maailma muuttuu, äh, kuka tietää mitä Yhdysvalloissa tapahtuu ja jos meillä on sitten sellainen tilanne, että 90 prosenttia teollisuusmaista ähm, on mukana, niin miksi ne, jotka kieltäytyvät, ei voi, niitä ei voisi ottaa mukaan Euroopan päästökauppajärjestelmään. Sehän on sitten erilainen maailman tilanne. Sitten kun näistä päästöhyvityksistä. Se on Pandoran lipas, on tarkkaan katsottava sitä eh, teollisuuden ja terästeollisuuden kohdallahan olemme luopumassa näistä hyvityksistä. Mm, on varmistettava, että ne ovat korkealaatuisia. Siksi määrittelisin tämän tarkemmin äh, rajoitus vuoteen 2020 asti ja mitä sitten on tapahduttava, jotta manneiden väliset lennot jatkossakin olisivat äh, ulkopuolella. Äh, olemme laajasti yhtä mieltä siitä, että päästökauppajärjestelmää sovelletaan Euroopan unionin sisällä, ei vain väliaikaisesti, vaan pysyvästi. Euroopan parlamentti suurella enemmistöllä Ian Duncanin mietinnön yhteydessä äh, oli sitä mieltä, että vuoden 2020kin jälkeen ilmailu olisi mukana ja jopa kunnianhimoisimmin huutokauppausta 50 prosenttiin asti ja myös kappia olisi sopeutettava. EPP-koordinaattori on toiminnalle tärkeän argumentin, äh, nimittäin äh, Euroopan sisällähän on kyse myös äh, ilmailun ja rautatieden välisestä kilpailusta, ja rautatiet ovat täysin päästökaupan alaisia. Tästä syntyy kilpailun vääristömä, joka haittaa rautatieliikennettä. Tämä ei ole ympäristölle hyödyksi. Meidän täytyy hyvin tarkkaan tämä asia katsoa jos komissioneuvosto eivät asian suhteen liiku, niin silloin me emme voi tätä hyväksyä. Ja sitten vielä eräs asia, jonka äh, EPP teki jo Duncanin mietinnön yhteydessä, jota tässä vielä haluaisin kerran voimakkaasti puolustaa. Jos haluamme vähän enemmän taakkaa antaa ilmailualalle Euroopassa, niin saamme hiukan ilmaa terästeollisuudelle ja muulle teollisuudelle. Niitä voimme sitten auttaa. Me olemme hyvin tarkkaan tämän asian tutkineet tieteellisesti, voin tämän tutkimuksen jäsenille antaa, mutta tässä yhteydessä haluaisin vain huomauttaa, että olisi hyvä, jos pystyisimme paremmin taakan jakamaan teollisuuden ja ilmailun välillä. Sillä tavoin voisimme välttää hiilivuotoa. Ja nyt jos poistamme päästökauppajärjestelmän tai se on hyvin heikko, niin sitten EU ei saavuta Pariisin tavoitteitaan, koska kyllähän laskettiin, että ilmailun on oma kortensa kekoon tuottava, eikä kukaan voi vakavasti ottaen vaatia, että me EUna hyväksymme jotain, joka sitten vaarantaisi meidän 40 prosentin tavoitteemme. Kiitoksia. Very much. Uh, Mr. Thank you. Um, and Edustaja Stas, kiitoksia. Kiitoksia myös edustaja Liiselle näistä tiedosta. Ja ollaan varmasti aika pitkälti samaa mieltä siinä, missä mennään. Haluaisin hieman eh, ottaa esille SD-ryhmän varaumat tässä suhteessa. Ja tässä on puhutaan nyt teollisuudenalasta, joka tuottaa erittäin suuren osan näistä kasvihuonepäästöistä, mutta ja tämän lisäksi vuodesta 2010 tasoista 2015 nelinkertaistuvat nämä määrät. Tämä ei pelkästään vesitä meidän tavoitteitamme vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, mutta ja sen lisäksi se vielä vaikeuttaa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin pääsemistä. Siksi meidän täytyy varmistautua siitä, että tässä sopimuksessa päästöihin tuloksiin päästään aivan kuten päästökauppasopimuksessakin. Olen kovin ilahtunut siitä, että tähän, on, tähän asti on menty. Ja kävimme ikaossa yhdessä esittelijän kanssa viime vuonna. Selkeästi oltiin tyytyväisiä siihen, että sopimus oli päästy, mutta ei voida jättää huomiota sitä, että meillä on vielä paljon kysymyksiä ratkaisematta. Täytäntöönpano on yksi niistä. Toisin kuin ETS-sopimus, koska se sopimus ei vie eteenpäin näitä päästövähennyksiä sellaisenaan, vaan siinä tavoitteena on hiilineutraali kasvu vuodesta 2020 eteenpäin, jolloin päästöt jäävät täysin huomiota tässä järjestelyssä. Siinä erityisesti luotetaan siihen, että lentoyhtiöt voivat ostaa ähm, päästöoikeuksia itselleen ja sillä kattaa tämän äh, nousun. Valitettavasti myös moni muu liikennemuoto on sellainen, kuten lentokin, että ei kyetä vähentämään päästötasoja huomattavasti. Teknologia luonnollisesti paranee jatkuvasti, mutta rehellisesti sanoen suihkumoottori ei ole itse asiassa juurikaan niin paljon kehittynyt sen jälkeen, kun se siviiliilmailuun tuli mukaan toisen maailmansodan jälkeen. Siitä syystä meidän täytyy hyväksyä se, että tällainen päästöjen vähentäminen tapahtuu nimenomaan näiden oikeuksien käyttämisen avulla. Millä tavalla sitä sitten voitaisiin eh, tehokkaasti mitata? Eh, ei ole vielä tiedossa, eikä ei ole julkaissut sääntöjä, joiden avulla määriteltäisiin kriteerit näissä tapauksissa. Kuten esittelijä on huomauttanut, prosessi näiden sääntöjen luomiseksi ei ole avoin eikä julkinen. Ja EU-tarkkailijana ei ole osapuolena keskustelussa. Olemme tietysti saaneet oppia muilta aloilta, joissa teollisuuden ala on saanut itse valvoa tätä prosessia. Ja valiokunnassa tarkastelimme esimerkiksi autoteollisuutta. Sieltä kävi aivan selväksi se, että silloin kun on riittämättömiä toimia ja teollisuus itse ei kykene määrittelemään näitä sääntöjä, niin silloin säännöt eivät myöskään ole suuren yleisön edun mukaisia. Ilmailualan tietysti täytyy olla edustettuna ja sillä täytyy olla sanavaltaa sen suhteen, mitä se kykenee tekemään päästöjen vähentämisessä, mutta ICAO-prosessi selkeästikään ei ole riittävän avoin, jotta se voisi varmistaa sen, että valvonta olisi tarpeeksi kansalaisen yhteiskunnasta. Me tarkastelemme luonnollisesti ICAOn työtä, kun puhutaan tehokkuudesta, mutta täytyy huomioida myös se, että ilmastopääosasto on tarkastellut YK on puhdasmekanismi toimintaa ja on sitä mieltä, että päästöoikeuksien vaihto tilanteissa ei päästä todellisiin mitattavissa oleviin päästöjen vähennyksiin. Eli jos päätöksiä tehdään ikäotasolla ja seurataan YK on puhdas kehitysmekanismin tavoitteita, niin ei voida varmaan siitä, että lopputulos kuitenkaan saavutetaan. Ilmailupäästöt ovat mukana ilmastokeskusteluissa, eli jos ETS korvataan uudelleen sopimuksen vuoden 2020 jälkeen, niin se kuitenkin vesittäisi EUn tavoitteen päästä omiin tavoitteisiinsa. Ja tämä vaatisi myös lisäponnistuksia muilta toimialoilta. Haluaisin muistuttaa myös kollegoita siitä, että parlamentin päätöslausumassa, joka koski Pariisin sopimuksen täytäntöönpanemista, sanoimme, että kaikki muutokset olemassa olevaan lainsäädäntöön, mukaan lukien ilmailu, voidaan ottaa huomioon vain siinä tapauksessa, että globaali mekanismi on kunnianhimoinen ja EUn sisäiset linnot kuuluvat EU ETS-sopimuksen piiriin. Jos tähän ei päästä tässä mietinnössä, niin silloin me rikomme omaa päätöslauselmaamme vastaan. Paljon avoimia kysymyksiä siis on ja voin todeta, että ryhmien välillä on myös paljon sopimuksen. Varmasti keskitymme näihin tavoitteisiin ja erityisesti näihin päästöoikeuksien vaihtotilanteisiin. Kiitoksia. Thank you very much, Madam. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ja suurkiitokset Judy Girlingille esittelijänä. Hänen lausuntolonnoksensa on vahva. Sen pohjalta varmasti pystymme työskentelemään. Heräsin tänä aamuna ja sain uutisia, että Euroopan terästeollisuus on lähettänyt kirjata ministeriöille varmaan meillekin sanoen, että totta kai he ovat sitoutuneita ilmastopolitiikkaan, mutta että päästään päästökauppajärjestelmä, niin kuin siitä nyt keskustellaan, menee ihan liian pitkälle terästeollisuuden kannalta. Kyllä ilmastopolitiikalle, mutta ei teräspolitiikalle, terästeollisuudelle ja, ja lannoitteelle, sementtiteollisuudelle voidaan sitä samanlaisia argumentteja. Teollisuudelta kuulee aina saman viestin. Me olemme erittäin sitoutuneita ilmastopolitiikkaan, paitsi omalla sektorillamme. Ja tämä pätee myös ilmailuun viisivuotias lapsikin ymmärtää, että jos kaikki teollisuuden alat esittävät saman argumentin, emme koskaan saavuta asettamiamme tavoitteita, sen enempää Parisin tavoitteita kuin ole sisäisiäkään. Se on mahdotonta. Eli jotain täytyy tehdä, jotta pitäytyisimme parisin puolitoista asteen skenaariossa ja monet haluat niin. Meillä on neljä vuotta asettaa tavoitteita neljä vuotta ja ilmais... Lentoalla puhuu ainoastaan tavoitteista, ei vähentämisestä, neutraalista tavoitteista. Siitä huolimatta olen varovaisen myönteinen, ikä on Montrealin sopimuksen suhteen ja Korsian sopimuksen suhteen. Silti on paljon avoimia kysymysmerkkejä. Jodi on ihan oikeutetusti varovainen suhteessa Ikaon ja Korsiaan. Muutkin ovat esittäneet kysymyksiä, ja minulla on paljon samoja kysymyksiä. Mitä Ikaossa tapahtuu? Mitä I- Korsian täytäntöönpano merkitsee? Minkälainen tilanne on MRVn monitoroinnin varmistamiseen seurannan suhteen. Ja sitten päästöoikeudet, jotka mainittiin äsken, ne ovat ratkaisevia, aivan ratkaisevia. Ja se tanssin mainitsemat luvut ovat ällistyttäviä. Ajatellen YK on aikaisempaa päästöoikeusjärjestelmää. Kysymykseni komissiolle ovat, sellaisia, että me haluaisimme saada lisäselkoa siitä, mitä todella tapahtuu tällä hetkellä. Ainoastaan ikan tasolla, vaan myös kansallisella tasolla niissä 66 maassa, jotka ovat sitoutuneet tekemään kovasti töitä kotona. Mitä ne tekevät? Laativatko ne kansallista lainsäädäntöä korsien toteuttamiseksi? Miten pitäisi lukea ne varavat, joita tietyt hallitukset, erityisesti Kiina, on tehnyt hiilineutraalin kasvun suhteen. Eli kysymyksiä on todella paljon. EUlla täytyy edetä hyvin varvaisesti, mutta samanaikaisesti pitää olettaa, että ikä on oikealla asialla, mutta kuitenkin edetä varovasti ja pysyä varovaisella linjalla. Kiitos. Edustaja Kyllönen. Ja kiitokset raportööri Kirlingille hänen työstään tässä erittäin merkityksellisessä asiassa. Lentoliikenne lisääntyy koko ajan, joten lentoliikenteen hiilidioksidipäästöillä on iso merkitys ja tällä on myös laajalainen yhteys siihen, mitä biopolttoainemarkkinassa tulevaisuudessa tapahtuu sen lisäksi <clears throat> on iso yhteiskunnallinen kysymys siinä asiassa, että miten me pystymme kehittämään myös meidän varsin hajanaista liikennejärjestelmäämme, joka odottaa kehittämistään kohti multimodaalia toimintamallia, jossa itse asiassa ennemminkin vähennettäisiin liikennetarvetta – mutta tällä hetkellä kehitys näyttää olevan kokonaan toisenlainen sekä lentoliikenteessä että merenkulussa. Ja olenkin varsin huolestunut siitä viestistä, mitä tulee esimerkiksi rautatieliikenteen puolella, jossa yöjunat, erilaiset ö, raskaan liikenteen kuljetukset siirtyvät entistä enemmän muualle kuin rautateille. Eli tästä multimodaalisuudesta ei ole enää juuri puhettakaan. Eli jokaisella jäsenmaallakin on hyvin paljon tässä asiassa tehtävänä. ICAON osalta on sanottava sen verran, että jokainen meistä varmasti odottaa ja toivoo, että siellä pystyttäisiin yhteisiä ratkaisuja tekemään, mutta itse olen pohtinut sitä asiaa, kun teimme täällä ympäristövaliokunnassa sen ratkaisun, kansainvälisen meriliikenteen päästöjen vähentämisen osalta, että asetimme velvoitteen, jonka mukaan EU lähtee toimimaan, ellei, ellei vuoden 2020 loppuun mennessä ole, ole selkeitä edistysaskelia pystytty tekemään, niin olisin itse valmis jopa miettimään samanlaista, samanlaista lausumaa, samanlaista kirjausta myöskin tämän lentoliikennekysymyksen osalta, koska on ihan selvää, että jos mitään, mitään lyhyemmällä aikavälillä ei pystytä päättämään, ei niin ikaussa kuin imossakaan, niin sehän johtaa siihen, että me emme pysty vastaamaan ainakaan liikennesektorilla niihin päästövähennystavoitteisiin, mitä Pariisin sopimuksessa olemme yhdessä allekirjoittaneet. olen miettinyt mm, Kirlingin esityksen pohjalta muutamia, muutamia esityksiä, ajatuksia, joita voisi voisi kehittää ja viedä eteenpäin liittyen esimerkiksi sellaiseen yhteistoiminta-alustaan, jolla me voisimme jakaa jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä, toimenpiteitä, innovaatioita, välineitä vähähiilisten toimenpiteiden edistämiseksi ja tietotaidon jakamiseksi. Sitä on yhtiöissä ja jäsenmaissa, mutta valitettavan usein näyttää tilanne olevan se, että tätä tietotaitoa ei jaeta tai siihen ei ole elementtejä. Sen lisäksi tämä päästöoikeuksien myyntiasia pitäisi mielestäni nostaa keskusteluun ja nimenomaan se, että jos jotain rahaa jonnekin kerääntyy ja saadaan tai käytetään, niin kaikki se raha pitäisi pystyä hyödyntämään energiatehokkuutta parantaviin investointeihin ja innovaatioihin niiden kehittämiseen, joilla sitten vähähiilistä, vähähiilistä toimintamallia vietäisiin eteenpäin koko lentoliikenne, lentoliikennesektorilla. Ja sen lisäksi kiinnittäisi huomiota myös siihen, että EUlla on omassa pesässäänkin paljon sellaisia liikennepoliittisia toimia, joilla me pystyttäisiin vähentämään lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä. Esimerkiksi Paljon vauhdikkaampi implementaatio Single European Skysin osalta on hyvinkin tarpeellinen, koska nykyinen erittäin eriytynyt lentoalue lisää joka päivä meidän tuottamia hiilidioksidipäästöjä pelkästään jo täällä EUn, EUn alueella. Eli omassa pesässämmekin on, on paljon siivottavaa ja, ja toivon, että ympäristövaliokunta puskee myös sitä sitä kokonaisuutta eteenpäin, vaikka se ei varsinaisesti ympäristösektorin va- vastuualueella suoraan olekaan. Tässä lyhyesti. Kiitos. Thank you very much. Mr. Eichhout. Thank you very much, and uh, it's, it's great to hear that there is... Uh, Kiitoksia. On hieno kuulla, että täällä ollaan yksimielisiä ää, pitkälti asiasta, sillä parlamentin vahvaa kantaa tarvitaan Haluaisin lisätä vielä muutaman kohdan, jotka mielestäni ovat edelleen tärkeitä. Ensinnäkin kysymys komissiolle. Mehän kaikki yritämme esittää, että se on globaali sopimus. Muutama suuri maa on esittänyt varaumia. Muutama itse Korsiasta ja toiset ikaon tavoitteista vuoden 2020 jälkeisestä hiilineutraalista kasvusta, Intia, Venäjä, Kiina muun muassa. Meidän tulisi kuulla komissiolla sitä, mitä mieltä se tästä asiasta on, sillä se on aika oleellisessa osassa, jotta voidaan tietää, mitä voidaan tietää Korsean olemassaolosta. Jos suuret maat eivät ole samaa mieltä tavoitteista, niin silloinhan se on pelkästään työkalu, eikä saa aikaiseksi näitä kunnianhimoisia tavoitteita. Se on tärkeää siis tietää. Ja haluaisin komissiolta kuulla näkemyksiä tästä ennen kuin ryhdymme työstämään eurooppalaisia ratkaisuja. Muuten haluaisin kiittää esittelijä Görlingia siitä, että hän on hyväksynyt sen, mitä Duncanin mietinnössä on hyväksytty EPssä, Euroopan parlamentissa, mutta tietysti viiden haluaisin mennä pidemmälle. Ja mehän haluaisimme ehdottaa esimerkiksi täyttä huutokauppaa EUn sisäisissä lennoissa ei ole mitään hiilivuotoa, eli siinä voisi olla täysi huutokauppa kansainvälisessä ilmailussa. On aika selvää se, että voidaan tietysti työskennellä vuoteen 2020 asti, mutta tiedämme, että sen jälkeen Eurooppa pitäisi ryhtyä täytäntöön panemaan kurssia ETS sisällä. Me emme näe syytä, miksi pitäisi jälleen kerran asettaa tällainen lopullinen määräaika ja sitten ryhtyä uudelleen keskustelemaan asioita. Ja sanotaan, että ikä on jälleenkään ei saa aikaiseksi riittävästi ja jälleen huomata, että meidän täytyy tehdä jotain itse, jotta tällainen toistuvuus voitaisiin estää. Niin tässä suhteessa kannattaisi toimia. Viimeinen kohtani koskee ei-hiilidioksidia. Tämä on erittäin tärkeä asia. Tieteessä Olen ilattunut siitä, että esittelijä otti sen esille, mutta komissio kyllä hieman tässä toimii oudosti. Mehän puhuimme muista kuin hiilidioksidivaikutuksista ilmailussa jo kahdeksan vuotta sitten. Ne jäivät vuoden 2008 neuvotteluiden ulkopuolelle ja komissio lupasi, että ne käsitellä uudelleen. Meillä on tietoa siitä, että ilmailun vaikutus, jos otetaan huomioon muut kuin hiilidioksidipäästöt ovat kaksinkertaiset. Ne eivät vastaa terästehtaan päästöjä. Ja tässähän typen oksidit ovat myös tärkeässä merkityksessä. Siitä huolimatta ette ole ehdottaneet mitään tämän suuntaista. Milloin komissio aikoo tehdä jotain tästä asiasta, tämän asian suhteen? Onneksi voimme ainakin kerrannaisella tämän korjata varmistaen, että me katamme koko ilmailualan vaikutukset, emme pelkästään hiilidioksidipäästöjä. Komissio pitäisi todellakin nyt ryhtyä hoitamaan niitä asioita, jotka jo vuonna 2008 luvattiin. Kiitoksia. Edustaja Dornano. Merci, euh, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtajamme. Kiittäisin myös esittelijä hänen mietintöön luonnoksesta. Ihan selvästi olen samaa mieltä, että kasvanekaasuja pääse ja pitäisi vähentää. Tämä koskee myös lentoliikennettä. Olen samaa mieltä, että tyyppi, vesi, solfa tai muut partikkelit, niillä on vaikutuksensa korkealla, kun niitä päästetään, mutta me vastustamme, että ilmailua otetaan sen mukaan ETS. Se rasittaisi selkeästi kansainvälisen siviililiikenteen organisointia. En kyllä mitenkään tietenkään vastustaisi kansainvälistä markkinajärjestelmää, mutta EUn ei ole tästä päättäminen yksipuolisesti. Ilmailu on erittäin kilpailtu sektori ja kansalliset yritykset usein kärsivät epäloillista kilpailusta, joka tulee kolmesta maista ja muista maista. Ja tämä on syy toimia ikään poitteessa. Mutta olen siis eri mieltä tämän 50 prosentin kiintiövaatimuksen kanssa vuonna 2021 mennessä. Sama koskee äh, ilmaisten kiintiöiden leikkaamista. Tämä ilmaisten kiintiöiden leikkaamissuunnitelma ja velvoitus velvoite julkaista näitä, kiitetään vasta niitä. Jäsenvaltioiden on se päätettävä, jasko, miten ne toimivat ilmastonmuutoksen vastattamiseksi omissa maissa ja omissa maissa. Ja juridisen selkeän kannalta haluaisin, että komissio selkeyttäisi delegoidussa säädöksissä huutokauppajärjestelyt. Ja jos ajatellaan Nikan toimintaa, niin jos ajatellaan, tässä pyritään tekstissä laatimaan tämän järjestön kalenteria ja tämä on YK-alainen järjestö ja se on siis yhtä legitimi kuin EU, jos ei enemmänkin. Kiitos. Thank you. That concludes the list of, uh, Kiitoksia. Tähän päättyy varjoesittelijöiden lista. Onko täällä muita jäseniä, jotka haluavat puheenvuoron? Edustaja Foster. Yeah, thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, Tämä on nyt hyvin mielenkiintoinen eh, keskustelu tähän mennessä, mutta meidän täytyy eh, nyt vähän tarkastaa tosiseikkoja, koska ei ole mitään päästökauppajärjestelmää eh, ilmailulle, jota kolmannet maat noudattavat, ellei me pääse yhteisymmärrykseen jostain maailmanlaajuisesta järjestelmästä. Joten emme me ole oikeastaan minkäänlaisessa eh, tilanteessa, mutta suurin osa jäsenistä täällä valiokunnassa on varmasti samaa mieltä siitä, että meidän on pysäytettävä kellot ja pidän joitakin näistä tarkistuksista liian tarkkoina. Meidän on annettava on voida tehdä työtään. Se, että nyt tässä vaiheessa määritellään kriteerejä ja halutaan yksityiskohtaista tietoa siitä, minne he ovat menossa, kun me olemme antaneet heille kuitenkin aikaa useamman vuoden tehdä suunnitelma, niin se on vähän liiallista eikä se tule toimimaan. Meidän täytyy myös muistaa, että on 191 sopimusvaltiota ICAOssa ja vaikka EU onkin voimakas alue ja me olemme pelissä edellä monessa asiassa, niin on 165 muuta maata, joiden huom- mielenpiteet on otettava huomioon. Jos me emme ota niitä huomioon, emmekä me pääse jonkinlaiseen päätöslauselmaan tulokseen tässä lopussa, niin meillä ei ole mitään globaalia järjestelmää. Emmekä voi pakottaa kolmansien maiden lentoyhtiöitä noudattamaan EUn päästökauppajärjestelmää, koska me olemme onnistuneet siinä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Siksi me olemme tässä tilanteessa tänään ja siksi olemme kääntyneet ikaan puoleen, jotta löytäisimme jotain ratkaisuja asiaan. Sitten vielä muutama asia. On ihan hyvä, jos haluaa sanoa, että yrittää puuttua tähän salassapito pöytäkirjoihin IKAassa. Jos sitä yrittää, niin ei kyllä edi mitään muuta tehdä. IKA on sellainen kuin se on. Ja nyt on tärkeää, että meillä on hyvää vuoropuhelua ja keskustelua komission kanssa. Tuen täysin komission ehdotusta ja tuen täysin komissaarin tekemää työtä. Hän on saavuttanut hyvin paljon tähän mennessä. Hän on edustanut EUta erittäin hyvin tällä tasolla. Meidän täytyy olla myös hyvin varovaisia, kun on kyse siitä, miten haluamme näitä tuloja tarkastella. On todella epäselvää, jos uskoo, että kun meillä on tuloja jäsenvaltioissa ja jäsenvaltiot jossain vaiheessa saavat tuloa lentoyhtiöiltä, niin sitten ne kaadetaan jonnekin ilmastonmuutospussiin. Ei, kyllä tämä pitäisi korvamerkitä ja laittaa ilmailualalle niin, että ilmailualalla voitaisiin saada aikaan kehitystä ja tutkimusta. Ja sitten lopuksi ei ole mitään järkeä ajatella, että me pakotamme tämän päästökauppajärjestelmän. Ehkä valiokunta haluaa niin, mutta ei se tule toimimaan, koska loppujen lopuksi meillä ei sitten jää käteen mitään. Yhdistynyt kuningaskunta tuskin tulee olemaan mukana, tai emme siis ole mukana muutaman vuoden kuluttua. Me olemme kolmas maa, mutta sanon jäljellä olevilla jäsenille, että olkaapa hyvin varovaisia ja varotkaa sitä, mitä haluatte, koska meillä on erittäin hyvä mahdollisuus nyt saada aikaa maailmanlaajuinen sopimus. Sekä Yhdysvallat ja Kiina myös tässä mukana. Joten viimeinen asia, jonka halusin sanoa, syy miksi tämä meni on oli se, että ryhmät kuten ECR, sosialisti, TPP, ALDE liikennevaliokunnassa uskoivat, että tämä on paras tie eteenpäin, koska me päässeet eteenpäin. Ja tietenkin tunnustamme herra Liisen työn, mutta politiikassa olemme yhtä mieltä siitä, että olemme eri mieltä asioista ja meidän täytyy olla käytännönläheisiä tässä. Viedään tätä eteenpäin ja toivottavasti päästään jatkossa jossain vaiheessa yhteisymmärrykseen. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, we have, uh, with us, uh, Madam. Kiitoksia edustaja Graf komissiosta. Yeah, okay. Um, thank you, thank you, Miss. Uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia myös edustaja Görlingille tästä mietintöluonnoksesta. Kiitoksia kovasti myös tehdystä ponnistuksista, joiden avulla pyritään sisällyttämään kaikki ETS-näkökohdat tähän mietintöön ja myös Duncanin mietinnön valossa, joka koski ETSn uudistusta. Kiitos myös varjoesittelijöille Kuten tiedätte, komission ehdotus seurailee ICAon päätöstä Korsean käyttöönotosta. Vaikka se oli alemmalla tasolla kuin alkuperäinen EUn e tahto, se oli kuitenkin tervetullut tapa ottaa esille ilmailukysymykset laajassa mittakaavassa. Ja tämä on ollut ensimmäinen kehityskulku, varsinkin Pariisin sopimuksen jälkeen – COP21. Sopimukset ovat menneet pitkälle ja tietysti koska ilmailun päästöt jatkuvasti ovat kasvussa. Kuten tiedätte ja moni myös mainitsivat tämän tänä aamuna, päätösosaman hyväksyntä oli vasta ensiaskel. Ja sitä täytyy nyt täydentää useilla eri elementeillä, jotka ovat tärkeässä asemassa, kun arvioidaan järjestelyn tehokkuutta ja toimivuutta. Puhun tässä sääntökirjasta, ajatuksista, joita neuvotellaan nyt tällä hetkellä juuri IKAossa. Ja nämä ovat oleellisessa asemassa, kun puhutaan tehokkuudesta ja yleisjärjestelyn toimivuudesta. Puhumme siitä, millä tavalla asia saadaan toimimaan, miten rekisterit otetaan käyttöön, millä tavalla voidaan välttää päällekkäisyys, kaikki tämä on äärimmäisen tärkeässä asemassa. Avoimuus on avainasemassa myöskin, kuten kaikki tiedämme tässä järjestelyssä. Ja tällä on merkitystä kaikkien näiden eri mainitsemien elementtien kohdalla. Pyrimme siis tätä viestiä viemään voimakkaasti eteenpäin Montrealissa. Kun palaan vielä siihen, mitä Montrealissa tehdään, niin fakta on se, että neuvottelut ovat käynnissä – ne ovat tällä hetkellä käynnissä asiantuntijatasolla. Pian siirrytään poliittisemmalle tasolle työryhmässä. Joku edistystä on saatu aikaiseksi tietyissä tärkeissä asioissa, mutta hyvin monet meille tärkeät asiat ovat edelleen avoimina ja mahdollisesti ne ovat myös haasteellisia. Eli on erittäin tärkeää välittää tämä tieto EUsta, eli että me haluamme laadukkaita tuloksia myöskin niiden yksiköiden suhteen, jotka voidaan hyväksytä, ja sitten minkälainen laatu meillä tässä prosessissa on, se on erittäin tärkeää. Tässä vaiheessa on hiukan vaikeaa saada selkeä kuva siitä, mikä on näiden avainkumppaneiden osa keskustelussa, sillä keskustelut on käyty asiantuntijatasolla, kuten totesin, Jotkut ovat vaienneet, kuten Kiina, ja juuri yleiskokousta se esitti hiilineutraaliudesta päätöslauselman vuodesta 2020 e- eteenpäin ja ylipäätään niin on legitimiteetistä ja näiden yksiköiden hyväksyttävyydestä. Brasilia taas on aika kovaäänisesti ottanut kantaa asioihin ja puhunut eri standardeista. Ja toisaalta biopolttoaineissa esimerkiksi. Se on pyrkinyt viemään asioita voimakkaasti eteenpäin. Meidän täytyy tarkastella tilannetta vielä, jotta tiedämme, aikovatko nämä maat ja millä tavalla ne aikovat kansallisessa lainsäädännössään toimia. Todennäköisesti ne odottavat prosessia, prosessin valmistumista ja niin kauan aina kun näin tapahtuu, niin saamme nähdä mitä tapahtuu ja pitäytyvätkö maat niissä sitoumuksissa, joihin ne Montrealissa sitoutuivat. Eli sääntökirja ja sitten täytäntöpano kansallisella tasolla ovat näitä tärkeitä kysymyksiä. No luonnollisestikin olette saaneet nähdä, että komission ehdotuksessa on otettu täysin huomioon tämä. Ja on pyritty helpottamaan ikäossa jäljellä olevaa työtä ja on päättänyt myöskin laajentaa tätä rajoitettua soveltamisalaa. Olemme päättäneet seurata samaa lähestymistapaa kuin ennen yleiskokousta, eli että pysäytetään toiminta siihen ja sitten asia tarkastellaan uudelleen, kun meillä on täysi selvyys siitä, millä tavalla kurssia mm, täytäntöön pannaan. Nämä ovat siis ne kaksi askelta. Periaatteessa ehdotamme niitä. Haluaisin myös ottaa esille yhden tärkeän näkökohdan, joka koskee sitä, että me varustelemme myös kaikki sitä tietoisia, mutta se on tärkeää. Meillä on tarve hyvin nopeasti mukauttaa tätä ehdotusta. Jos sitä oikea ei virallisesti hyväksytä, niin tilanne on se, että olemme automaattisesti tässä täydessä soveltamisalassa takaisin kaikkine sen vaikutuksineen ja prosesseineen ikaossa. Kiitos että komissio periaatteessa on valmis nopeasti edesauttamaan ehdotuksen hyväksymistä, jotta asia voidaan hyväksyä oikea-aikaisesti. Toinen kohta koskee sitä, että tämänhetkinen poikkeus EU-sisäinen liikenne yhdistettynä tarkistukseen mahdollistaa sen, että meidän tulisi tulevina vuosina kyetä vastaamaan siihen tilanteeseen, joka meillä on edessämme. Kansallisten prosessien helpottaminen ja tässä valossa sitten kun tiedämme lopputuloksen, valmistellaan tätä tarkistusta mukaan lukien EU-sisäiset lennot. Ja tietysti meidän täytyy sitten arvioida syvällisesti kaikkea tätä ja katsoa eri vaihtoehtoja ja tapoja, joilla näitä päästöjä voidaan arvioida. Samalla täytyy myös noudatella vuonna 2030 päästötavoitteita minus 40 prosenttia, josta on sovittu EU-tasolla. Tässä yhteydessä haluaisin vain todeta, että voimakkaasti olisimme sitä mieltä, että vältettäisiin sitä, että nopeasti palattaisiin täyteen soveltamisalaan, se ei suinkaan auttaisi siinä, että saataisiin aikaiseksi kansainvälisellä tasolla vaadittavat tulokset ja se asettaisi myös meidän hyvin hankalaan asemaan tarkistuksen aikana. Kannattaa myös pitää mielessä se, että ainahan me voimme muuttaa näitä ominaisuuksia sitten, kun me valmistelemme tätä arviota. Mutta nimenomaan tässä suhteessa kannatamme voimakkaasti niitä tarkistuksia, joiden avulla on tarkoitus tätä arviota säännellä tarkasti. Ja samalla olemme sitä mieltä, että EU-ETS-säännökset ähm, vuonna 2020 jälkeen tulisi ottaa esille seuraavassa arviossa. Ja niiden ennakoiminen nyt olisi meidän mielestämme liian aikaista lukunottamatta tätä vähennys kerrannaista, joka on tärkeää. Samalla meidän täytyy toimia johdonmukaisesti vuonna 2030 tavoitteiden kanssa. Olemme valmiita jatkamaan keskusteluita kanssanne kaikissa näissä eri mietinnön näkökohdissa. Kiitoksia. Madame Gerling. Frau Gerling. Kiitos puheenjohtaja. Aikaa ajatellen minä tein yksityiskohtaiset muistinpanot kaikkien puheenvuoroista. En käynyt läpi tässä. Sanoin, että tässä on mukava tiukka varjostelijaryhmä. Olemme olleet mukana prosessissa jonkun aikaa. Nämä yhteistyö on varmasti hyvää. Korsiaan tuloksellisuuden suhteen on kysymyksiä, ongelmia. Enkä näe muuta vaihtoehtoja kuin oman ehdottamani. On yksi vaihtoehto, eli palata aikaisempaan järjestelmään ja eletä EUn ETS-järjestelmään ja olen tyytyväinen, että kukaan ei ehdota sitä. Joten tämä on ikään näkökulmasta myönteinen liike EUlta, eli haluamme työskennellä heidän järjestelmänsä puitteissa. Mutta me tarvitsemme lisää tietoa, lisää seurattavuutta, lisää kunnianhimoa. Joten me liikumme oikeaan suuntaan ja odotamme tarkistuksia kollegoilta. Thank you. Kiitos. Keskustelu on päättynyt. Muistutan teitä. 7.6. takaraja tarkistukselle äänestys Envissä 11.7. Siinä päivän annos. Kiitos kaikille ja tulkeille.